sain neuvoston kannan ensimmäisessä käsittelyssä, samoin kuin komission kannan. Otsikko merkataan tämän päivän pöytäkirjaan. Meillä on kolme kuukautta aikaa alkaen huomisesta tämän asian hyväksymiseksi. Sitten menemme esityslistaan. Nyt keskustelemme ihmisoikeuksien, demokratian sekä oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista. Meillä on yksi tunti aikaa keskustella näistä